ο κύριος πρόεδρος. Maybe he should say, maybe you could, you could say colleague please um, in English so that they... Please colleagues. Parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Please. Hmm? Kollegat, asettauduttehan nyt paikoillenne.